Okay, dear colleagues, I would like to start. Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa kokouksen. Tervetuloa, hyvää iltapäivää, hyväksymme esityslistan. Kiitos. Muutamia ilmoituksia. Te tiedätte tämän arvonlisäverosopimuksen, koska mitään tarkistuksia ei tehty. luonnos Mikkel Viekaselta Arvosopimuksesta, niin emme keskustele tarkistuksista ja voimme suoraan äänestää mietintöluonnoksesta huomenna. Sitten joitakin päätöksiä konvention kokouksesta 26. maaliskuuta. Omaltuiset mietinnöt, lista niistä tehdään Ekonissa ja EKP vuosikertomuskilpailuraportti, investointipankki, vuosikertomus. Tämä liittyy myös päätökseen 15. maaliskuuta, niin että EKN voi pyytää lupa valmistella nämä kaikista kolmesta aiheesta. Sitten sovittiin laatia vuosittainen pankkiunoni mietintö sitten EKPn nimitykset, seuraavat vaiheet kohdat sopivat seuraavista vaiheista, jotka koskevat dialogia eh, euroryhmän kanssa. Tämä koskee parlamentin tehostettua roolia tulevissa EKPn nimityksissä, aivan erityisesti mitä tulee tämänhetkisen EKPn pääjohtajan seuraajaan. Sitten Brexit kohdat sopivat lisätoimista työmetodeissaan Brexit-kysymyksessä mukaan lukien tämän kokouksen, jonka pidämme huomenna koskien herra Heisin, Heisin mietinnöstä, josta käsittelemme nyt, koska kohdentajat sopivat siitä, että on tärkeää varmistaa johdonmukaisuus parlamentin ja Ekonin kantojen välillä. Ernst Youngin entinen työntekijä tiivistelmä tiedosta kerätään ja jaetaan. Sitten julkiset kuulemiset, ALV-kuuleminen 24. huhtikuuta. Tämä hyväksyttiin lisäyksineen. Sitten rahoitustuotteiden väärinmyynti pidetään kokous tutkimuksen laatijoiden kanssa. Sitten asiantuntijat 19. kesäkuuta lista asiantuntijoista pitäisi laatia. Ranskasta ja Italiasta, yksi edustaja valvontaviranomaista EIOPasta, sitten edustaja komissiosta ja edustaja Better Finance-järjestöstä, sitten Ekonin vierailut ja delegaatio. Ei mitään kommentteja, vaan viisi vierailusta se oli onnistunut vierailu. Sitten USA:n kohdalla sovittiin, että Washington kanssa tehdään tämä ohjelma. Sitten talouden hallinto päätettiin järjestää eri, eri, erikoiskokous maanantaina 1. heinäkuuta ja silloin myös kuullaan järjestelmä mm, riskikomitea Maari Draghi on paikalla. Sitten että sopivat siitä, että käsitellään emu-pakettia. Sitten koordinaattorit sopivat siitä, että kutsutaan joukko va- mm, valvontamekanismin jäseniä tämän pankkiunionin ohjekirjan. Tämä kokous pidetään huomenna suotuin oviin Meillä on julkinen kokous. Sitten joukko kansallisia valvojia, jotka kuuluvat yhteiseen valvontamekanismiin, tulevat osallistumaan tähän kokoukseen. Sitten julkiset tulevat mahdolliset tutkimukset, mitä tulee parlamentin kauteen, kun koordinaattorit päättävät sopivan yhdestä tutkimuksesta, kun ajatellaan asetuksen 537 kautta 2014 vaikutuksista kustannuksiin, keskittymiseen ja kilpailuun. Sitten vetomukset sovittiin, että mitään seurantaa ei tarvita. 0056 kautta 2017 vetomukselle sitten päätöslauselmaehdotuksessa päätettiin, että ei mitään seurantaa päätöslauselma B801312018, joka koskee yhteistyötaloutta. Sitten vielä loppuilmoitukset. FEM INI-pyyntökoneet päättivät soveltaa sääntöä 55, jos tämä koskee vain valiokuntaa ja mikä muu kuin tämä 55 sääntö ei sovi meille. Mitään vastalauseita ei tehty koskien aikataulua koskien kokousta Bundestagin rahoitusvaliokunnan kanssa kesäkuussa. Sitten 28. kun käsitellään Emplin kanssa maakohtaisia suosituksia, sitten muut kysymykset. IFRS 17 päätettiin, että päätöslausuma annettaisiin heinäkuun täysistuntoon mennessä. Sitten kohta kolme trilogit, BKTL, trilogi, joka pidettiin 10. huhtikuuta. Saatiin aikaan väliaikainen sopimus, kun valiokunta kuullaan aikanaan säännön 69F mukaisessa työjärjestyksessä. Me tietenkin odotamme vielä virallista vahvistusta neuvostolta. Sitten ECN plus asetus. Ensimmäinen trilogi on pidetty, kolme toimielintä sopii aikataulusta ja poliittisten ja teknisten artiklojen jakamisesta. Keskustelin turvalausekkeista, riippumattomista resursseista, sakoista ja muista. Sitten seuraavat poltsitrilogit pidetään 14. toukokuuta, 30. toukokuuta ja sillä välin valmistelevaa työtä tehdään teknisellä tasolla. Nyt kohta neljä esityslistalla hyväksytään pöytäkirjat 19.20. maaliskuuta, 26.27. maaliskuuta, 9. huhtikuuta tänä vuonna, jos ei mitään kommentteja. Pöytäkirjat on hyväksytty. Ja sitten vielä lopuksi voidaan mennä kohtaan viisi. Suhteet EUn ja kolmansien väiden välillä koskien rahoituspalvelusääntelyä ja valvontaa. Esittelijä Brian Hayes. Hän on tehnyt esittänyt mietintöluonnoksensa ja siitä nyt sitten keskustelemaan sen jälkeen, kun hän on ensin esitellyt aiheen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja kiitos. Tämä on erittäin tärkeä mietintö, erittäin tärkeä aloite kahdesta syystä. Ensinnäkin tietysti viime vuonna komissio julkaisi tärkeän kertomuksen EUn vastaavuus päätöksenteosta rahoituspalvelun alueella. Toiseksi tietysti, kuten sanoitte aluksi puheenjohtaja, Brexit-yhteys on tässä myös ja on tärkeää. Haluan korostaa tätä, että oli lähestymistapa mikä tahansa, niin tässä pitää lähentää tapaamme parlamentissa siihen, mitä tavoitteita neuvotteluissa sovitaan tämän paikan ulkopuolella. Se on tärkeä asia, joka pitää huomioida. Sanon tämän tähän alkuun johtavana periaatteena. Toivottavasti voimme päästä sopimukseen näissä asioissa. No, tämän mietinnön tavoitteenahan on tarkastella ja katsoa asioita horisontaalisesti näissä vastaavuusmenettelyissä. Ja sitten pitää pohtia kysymyksiä, ovatko ne tarkoituksenmukaisia, voidaanko näitä menettelyjä parantaa ja voiko koko vastaavuusjärjestelmä olla vastuuvelvollisempi työmme myötä. Ja kun katsotaan vastaavuutta, niin milloinkin on selvää, että olemassa oleva vastaavuuskehys on sellainen, että sitä pitää huomattavasti parantaa. Voitaneen sanoa jopa, että meillä ei ole kunnon vastaavuuskehitystä ollenkaan. Vastauspäätökset tehdään tapauskohtaisesti ja ne poikkeavat eri tilanteissa. Yksi suositus mietinnössäni on, että pitäisi olla yksi ainut lainsäädäntökehys, joka on vastauspäätöksen taustalla. Tämä vahvistaisi minusta sen, että olisi standardoitu prosessi vastaavuuspäätöksille – yksi ainut kehys, joka myös varmistaa sen, että olisi enemmän avoimuutta ja johdonmukaisuutta siinä, miten päätökset tehdään, kun eri tilanteita käsitellään. Lisäksi pitää sanoa, kun ajatellaan näitä kysymyksiä parlamentissa kokonaisvaltaisesti. Niin pitää pohtia sitä kysymystä, josko kyllä vai ei vastaavuus on paras väline, jolla voidaan käsitellä suhteitamme kolmansiin maihin. Vastaavuuspäätössä on yksipuolinen päätös, jonka tekee EU, kun se myöntää kolmannelle maalle ja sen instituutioille pääsyn markkinoillemme. Tämä on yhdensuuntaista liikennettä ikään kuin. Kyse ei ole vastavuorosta järjestelystä ja pitäisi pohtia, josko me pitäisi katsoa sitä, että mentäisiin kohti enemmän vastavuorosta tunnustamista ja vastavuorosta pääsyä kolmansien maiden kanssa sen sijaan, että yksipuolisesti tehdään näitä päätöksiä. Kyllä tämä ihan hankalampaa, sen hyväksyn, mutta lisäksi täällä on siis selviä hyötyjä, jos ajatellaan EU-rahoituslaitoksia. Ne pääsisivät kolmansien maiden markkinoille tämän myötä. Tiedän, että vastaavuus ei tarjoa hyötyjä EUlle, no tiettyjä se tarjoaa hyötyjä joille, kuten kilpailua, se, että poistuu poistetut sääntelyesteet ja tulee enemmän tuotteita ja investoinnille valintoja ja pääomavirtoja lisää ja näin ollen kansallisia normeja voidaan saada paremmin läpi. Ja tämän myötä systeemiset riskit vähenevät. Nämä ovat kaikki positiivisia hyötyjä vastaavuudesta ja se pitäisi tunnustaa. Ja vastaavuuspäätökset useimmiten tehdään säätelypanosäädösten myötä. Kuten tiedämme, Parlamentilla ei ole roolia täytäntöpanosäädöksissä. Tämä johtaa tärkeän kysymyksen, jota olen korostanut tekstissäni. Vastauspäätökset, ovatko ne teknisiä vai poliittisia päätöksiä? Minun mietinnössäni viittaa komission vastaavuuspäätökseen, kun tämä Sveitsin järjestelmä 2017, jota käsiteltiin, komissio ilmaisi, että tuo päätös rajoittui 12 kuukauden ajanjaksoon ja tämän myötä se oli riippuvainen tulevista kehityssuunnista. En tietä puhu siitä, oliko tämä oikea vai ei. Minä vain pohdin ja sanon, että mietin, oliko tämä poliittinen päätös. Parlamentilla ei ollut mitään osaa eikä arpaa tässä päätöksessä. Kuten Burkhard Paltz mainitsi kertomuksessaan, myös siinä puhuttiin eu sääntelystä. No sanottiin, että vastaavuuspäätöksistä pitäisi päättää delegoidun säädöksiin vastaavuudessa EU tekee päätöksen siitä, miten se suhteet ovat kehittyneet kolmansiin maihin. Tässä on selvä poliittinen elementti, kuten kaikki tunnustamme varmasti. Tästä syystä parlamentti minusta pitäisi allekirjoittaa mahdolliset kauppasopimukset ja parlamentilla pitää olla paljon merkittävämpi tehtävä päätöksentekoprosessissa, kun tehdään näitä vastaavuuspäätöksiä. Mietinnössä tehdään ehdotuksia, mitä tulee siihen, että kiristetään menettelyjä Vastausasioissa Suosittelen, että vastaavuuspäätökset tarkistettaisiin kolmen vuoden välein. Valvontaviranomaisten toimesta on, että meneillään oleva valvonta pitäisi suorittaa valvontaviranomaisissa, jotta voi varmistaa se, että kolmas maa noudattaa vastaavuuspäätöksiä, jossa se on mukana. Ja lisäksi on ehdotettu, että pitäisi olla sellaiset menettelyt, jotka liittyvät siihen, kun hyväksytään, kumotaan ja keskeytetään vastaavuuspäätökset. Mietintö myös viittaa EUn roolin kansainvälisissä elimissä. Tämä on tärkeä osa sitä, kun sovitaan kansallisista normeista, jos ajatellaan rahoituspalveluja. Pitää korostaa, että tärkeää EUn rooli on näissä elimissä ja että pitää tehdä työtä kohti kansainvälisesti johdonmukaisia lähestymistapoja rahoitussääntelyssä, jotta voimme saada mahdollisimman paljon rahoitusvakautta ja välttää porsareet. Tässä mietinnössä siis olen sitä tietoa siitä, millä voimme tästä eteenpäin. No, kommentoin aikaisemmin komission työtä ja Brexit-neuvotteluja, että tässä on tiettyjä arkaluontoisia aiheita. Odotan innolla yhteistyötä varjoittelijoiden kollegoiden kanssa, jotta voimme yhdessä viedä näitä asioita eteenpäin, jossa näemme suunnan tulevalle päätöksenteolle vastaavuusasioissa. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia sd ryhmästä Jonas Honas Fernandes. Yes. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on käsissä, käsissä tärkeä, välttämätön mietintö, niin kuin esittelijä juuri sanoi, mutta on mahdotonta erottaa keskustelua tämän mietinnön yhteydessä tämänhetkisistä yhdistyneen kuningaskunnan poislaisesta EU-sta. Ja missä tahansa muussa ajankohdassa oltaisiin voitaisi keskustella enemmän teknisesti asiasta kuin poliittisesti tai keskustella siitä, että harmonisoitaisiin eri vastaavuusmenettelyjä, yritettäisiin saada aikaan tietyt kriteerit. Kaikki vastaavuusjärjestelmät, joita hyväksymme, lainsäädäntötekstien yhteydessä eri asetuksissa ja direktiivissä, niin neuvotteluprosessi Brexitissä kuitenkin tavallaan estää kaiken ja on itse pääroolissa, kun puhutaan tästäkin mietinnöstä. Tässä on kyse muustakin kuin teknisistä seikosta ja yleistä keskustelusta ja siitä, minkälaisia vastaavuusjärjestelmät voisivat olla, joten meidän ei pidä peitellä tämän mietinnön merkitystä näin avain, avainkohtana. Ja parlamentin täytyy ottaa kantaa ja välittää se kanta neuvottelijoille. Siis Brexit-neuvottelussa. Siksi on, tämä on siis tärkeä mietintö. Aika, a, ajatus tässä on hyvä. Ja tämä luonnos jonka esittelijä on laatinut, on järkevä. Haluaisinkin onnitella esittelijää siitä, että on ottanut tähän mukaan joukon periaatteita, arvoja, joista nämä vastausjärjestelmät voivat tavallaan päättää, joten pitää olla tietoinen suuremmasta merkityksestä, jolla tälläkin mietinnöllä ja kannalla voi olla Brexit-neuvottelussa ja jatkossa suhteissa Iso-Britannian. Nyt kuitenkin on monia kohtia, joista emme pidä emmekä oikein ymmärrä, mihin niillä pyritään tai mihin esitellä pyrkii. Tietenkin tulemme sitten tekemään itse tarkistuksia ja tulemme niistä keskustelemaan kollegojen kanssa toina viikkoina. Uskomme, että vastaavuusjärjestelmän pitää olla keskitetty, joten tapa, millä esitellään tällainen keskinen vastavuoroinen tunnustaminen kohdassa viisi. Emme usko, että se on oikea tapa toimia. My- myös olemme sitä mieltä, että kohdassa kahdeksan vastaavuus suhteiden täytyy liittyä EU-lainsäädäntöpuitteisiin, eikä kyse ole vain kansainvälistä standardeista. Vastaavuusjärjestelmä täytyy, täytyy ankkiroida eu lainsäädäntöön, ottaen huomioon tietenkin kansainväliset puitteet myös, mutta jotta saadaan aikaan vastaavuusjärjestelmä eikä vastaavuuden tunnustamista, niin silloin tämä täytyy perustua eu lainsäädäntöpuitteisiin. Sitten 17 artikla en tiedä, puhutaanko tässä jonkinlaista automaattisesta järjestelmästä, jolla myönnettäisiin vastaavuus meistä. Meillä ei pitäisi olla mitään automaattista vastaavuusjärjestelmää, kun kuuntelin tässä esittelijää. Tämä ei ole mielestäni oikea suunta. Esittelijä äh, äh, esittää tiettyä poliittista arvostusta tästä, tästä asiasta eri vastaavuusjärjestelmistä, mutta tekstistä ei jää selväksi tämä, eikä myöskään 17 artiklasta tule selväksi suhde Euroopan sääntelyjen valvojen välillä tulee äh, arvopaperimarkkinaviranomaisen äh, lisäaikaviranomaisen ja niin edelleen. Tämä on vähemmän myönteistä meidän kannaltamme, kun ajatellaan sitä roolia, jonka esittelijä hantoaa kansallisille valvontaviranomaisille. Tämä kohtaan 20. Emme usko, että voimme tukea tätäkään tässä muodossa ainakaan. siis tätä artikla 20 artiklaa. Sitten on todellakin hyvä hetki keskustella tästä mietinnöstä keskeinen ajankohta, kun otetaan huomioon, että tätä mietintöä ei voida erottaa Brexit-neuvottelusta ja tavallaan prioriteettikysymys on juuri keskittyä tässäkin yhteydessä Brexitiin ja sitten tähän liittyy vielä joukko muita kysymyksiä ja yksityiskohtia, jotka eivät ole vain muodollisia kysymyksiä, vaan sisältökysymyksiä. Toivottavasti niistä voidaan neuvotella jatkokokouksissa ja saadaan aikaan tyydyttävä loppuratkaisu kaikille, jotta Eurooppa saa sellaisen vastaavuusjärjestelmän, joka on harmonisoitu, yhdenmukainen, mutta kuitenkin voidaan suunnata Brexit-neuvotteluita tietyllä tavalla tulevina kuukausina. Kiitos. Kiitos. Peter Jetsek Alderyhmästä. Thank you, Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja. Pidän hyvänä esittelijän mietintöluonnosta. Siinä painotetaan hyvin tärkeitä asioita, joita meidän on mietittävä ei vain tässä parlamentissa, vaan myös komissiossa ja valvontaviranomaisissa. Olemme suurimmasta osasta esittelijän mietintöä samaa mieltä. Kuluneena vuosina ja myös jatkossa meitä on kohdannut koko joukko haasteita, jotka luovaavat, muovaavat äh, meidän suhteitamme kolmansiin maihin liittyen rahoituspalveluihin. Me neuvottelemme juuri suurimman rahoituspalvelukeskuksen eroamisesta äh, unionista. Ja sen lisäksi meillä on tuolla toisella mantereella presidentti joka Todd frankin äh, laki, joka astui voimaan äh, talouskriisin aikana. Ja nyt onkin kysymys siitä, miten parhaiten voimme hallinnoida äh, bisnesyhteyksiämme kolmansiin maihin. Tässä on koko joukko eri mahdollisuuksia Esimerkiksi se, että kehotamme kolmansia maita ja niiden viranomaisia ylläpitämään tiukat standardit valvonnassa ja että mekin pääsisimme kolmansien maiden markkinoille. Mutta meidän ei tule unohtaa, että me olemme ainoa oikeudellinen alue, joka tarjoaa vastaavuutta lainsäädännössään. Meidän lähestymistapamme ei liioin ole holistinen, vaan se on enemmänkin tällainen tilkkupeitto lähestymistapa lainsäädäntö toisensa jälkeen. Ihanteellisessa mielessä, maailmassa meidän täytyisi miettiä, miten vastaavuus olisi koherentimpaa ja siinä olisi enemmän demokraattista vastuuta ja että voitaisiin välttää päätöksiä, jotka tehdään poliittisista oikuista. Meidän täytyy myös varmistaa, että pidämme kiinni sekä korkeista standardeista, että pidämme tällaisen, pidämme yllä globaalia avointa toimintaa. Yhteiset puitteet helpottavat siinä, että standardit ovat samat koko maailmassa. Mutta kun me odotamme markkinaosapuolia kolmesta maista tekemään bisnestä Eurooppaan, niin on erittäin tärkeää, että meillä on vastavuoroista luottamusta näiden kotimaan lainsäätäjien kanssa. Tämä helpottaa yritysten tuloa Eurooppaan ja antaa meille mahdollisuuden käyttää pehmeää valtaa tärkeillä globaaleilla foorumeilla. Vastaavuus on vahva väline, joka meillä on käytössämme, niin kauan kuin käytämme sitä oikealla tavalla. Kiitos. Thank you. Kiitos. Philip Lambert. Good evening, Chair. Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja. En ole valmistautunut ollenkaan, sen takia en kommentoi. No sanottuna, minua ei briefattu, enkä nyt hukkaa aikaani, joten lähetän kirjalliset kommenttini niin sitten myöhemmin, enkä sano mitään typeryyksiä. Sain täysistunnossa teksti tai siis sain täysistunnossa varoituksen, että pitäisi puhua typeryyksiin viikolla, joten en sano mitään. Ää... Ähm. Kiitos. Guen kollega, en näe. EFDD. Puhutteko te tämän ryhmän nimissä? Yeah, I have a slot, an empty slot for EFDD, so please. Meillä on tässä tyhjä paikka EFDDlle. Niin teidän ei pidä syrjiä tässä mitenkään Iso-Britanniaa ja Lontoon sitten, jos näin tekisitte, se olisi tuhoisaa. Teidän pitäisi yrittää olla järkeviä tässä asiassa eikä sallia ennakkoluinen vaikuttaa sen takia, että me päätimme käyttää demokratista oikeuttamme lähteä pois EUsta, Se on oikeutemme. Teidän pitäisi innolla tehdä bisnestä meidän kanssamme, koska loppujen lopuksi mehän olemme Euroopan pankkiireja. Ainakin Lontoon City on, ettekä te halua varmaankaan tätä mitenkään vahingoittaa, joten ehdottaisin, että hoitaisitte asian kuntoon. Olen sanonut tästä paljonkin menneisyydessä, enkä halua toistaa itseäni. Thank you. Uh... Kiitos. EFDD. Sitä voidaan sitten siirtyä onko e- ENFstä joku. Ei. Sitten muut, muut puhujat. Pervans Peres. Merci, le... Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämän valiokunnan ammattilaismietinnön myötä siirrymme nyt keskustelemaan siitä, että tulee tähän lainsäädäntöön emu ytimessä. Ensimmäistä keskustelua käytiin näistä haasteista sen jälkeen, kun julkaistiin komission tiedonanto helmikuussa 2017. Ja silloinhan siis keskustelimme esim. FISMAn pääjohtajan kanssa siitä, mikä on tämä vastaavuusjärjestelmä. Ja olen samaa mieltä esittäjän yhdestä asiasta, eli vastausjärjestelmä sellaisena kuin se on ollut olemassa, sellaisena kuin se on olemassa nyt 16 tekstissä erityisesti. No, sitä pitäisi mukauttaa tähän uuteen käyttökontekstiin. Tämä johtuu siitä esimerkiksi, että Iso-Britannia lähtee eroa EUsta, mutta muilta osin me näemme asiat radikaalisti eri tavalla, koska esittelemme sanoo meille, että no ehkäpä vastaavuusjärjestelmä doesn't fit for purpose, ei ole tarkoituksenmukainen, mutta sen sanottuaan voidaan sanoa kaksi asiaa hyvin eri tavalla ja ihan selvä, selvää on, että esittelijä ehdottaa yksinkertaisesti, että siirrytään nyt kohti järjestelmää, joka on sanonut, että EUlla on tietty vaatimistaso, joka on hyvin huomattava, jos ajatellaan valvontasääntelyä, kun on näitä kolmen maan toimijoita. Kaikki tämä sisämarkkinoiden hengen mukaisesti, niitä toimitaan hyvin avoimesti, kun on näitä kolmansien maiden toimijoita, tai sieltä on vielä Sitten, mutta fit for purpose, mitä minä ymmärrän nyt, miten esittelijä sen tulkitsee, no ei, tämä liity siihen, että hän toimii tuossa vastaavuushengessä, no kirjoitetaan järjestelmä, joka on tunnistettu oikeaksi järjestelmäksi, kun neuvotteluja on käyty Michel Barnien toimesta, mutta esittelemme mukaan ymmärrän, että hänen tahtonsa on pikemminkin siirtyä kohti järjestelmää, joka on keskinäisen vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä. Tässä on valtava riski minusta, jonka ottaisimme, mutta tuo eri lähestymistapa meidän kahden välillä toistuu, kun esittelijä ehdottaa meille. No ei nyt niin, että olisi eurooppalaista lainsäädäntöä. hyvä esimerkki on sellainen, että puhuttaisiin eurooppalaisen lainsäädännön elementeistä, vaan siis pikemminkin moduloitaisiin lainsäädännön taso EU-ssa kohti kansainvälistä normien otoa. Vanha keskustelu, jota kaikki lainsäädännön käyttäjät tuntevat, mutta se toistuu tässä. Ja sen esimerkinomaisesti No ei sitten ole paljon ongelmia, koska no, katsoin hänen lähtömaataan, niin tässä hänen haasteensa ovat hyvin kriittisen tärkeät, mutta vakuutan, että tämä ei ollut ainut maa, joihin Brexit vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden osalta merkittävästi, joten meidän tulee löytää oikeanlaista lainsäädäntöä. Ja näin ollen minä uskon, että meidän pitää ehdottomasti ottaa huomioon eurooppalaisen lainsäädännön luoma lisäarvo, pohjautua siihen. Pitää pyrkiä loppujen lopuksi tilanteeseen, että voitaisiin määritellä sellaiseksi, että olisi fair treatment, reilu oikeudenmukainen kohtelu, eli että eurooppalaiset yritykset niin ei pitäisi olla haitallisessa asemassa uudessa järjestelmässä, mutta myös niin, että eurooppalaisten intressit otettaisiin hyvin huomioon mistä on valitettavaa, että esittelijä näin ollen jättänyt mainitsematta nämä tulevat delegoidut säädösvallat, sillä tässä meidän pitää puhua voimakkaasti. Ja hän ei mainitse myöskään ollenkaan, mikä rooli on Euroopan valtioviranomaisilla. Tiedämme, että Euroopan komissio on puhunut näiden virastojen reformista niiden tehtävä liittyy juuri tähän vastausjärjestelmiin. Pitää uudistaa näitä järjestelmiä, jotta ne ovat tarkoituksenmukaisia. Yhdestä asiasta olen ehkä samaa mieltä kuin esittelijä, eli avoimuus, mutta uskon, että valiokuntamme lienee valmis sopivan kannoista, jotka ovat lähempänä oikeasta päätöksentekoa, mitä tulee tämän päätöksen modaliteetteihin ja mikä valta pitäisi olla parlamentilla. No, keskustelimme keskustelua helmikuussa 17, eikä nyt ole kyse siitä, että mennään tällaisiin poliittisiin riskeihin, mutta jos esittelijämme haluaa välttää tietyn tyyppisiä riskejä, niin näinhän pitäisi tai ekvivalenssi, eli vastaavuusjärjestelmää, sanoiko se olemassa nykyään, tai sitten pitäisi päätös sen päätökseen, että komissio arvioi tapauskohtaisesti lainsäädäntöelementit, joita pitää vertailla toisiinsa. No, eli tässä on valtavasti muokattavaa tässä mietinnössä minusta. On tärkeitä elementtejä. Ja jos mieltä kanssa siitä, että pitää päätyä tilanteeseen, joka toimii ei ole intressit, mutta kohdat 5, 8, 9, 15, 17, 20, 23 luonnoksessa. No, niitä pitäisi kirjoittaa uusiksi. Jopa kokonaan. Molly Scott Cato. Kiitos Molly Scott Cato. Kiitoksia puheenjohtaja Suotte. Anteeksi, jos näen kaiken Brexit lasien läpi, mutta näitähän suhtaudun. Minä todellakin haluan nyt vakuutuksen esittelijältä, koska minulla on tällainen kauhuskenaario, että City jossakin vaiheessa yrittää sotkea sisämarkkinat ja saada räätöitä sopimuksen. Haluaisin selventää jotakin sisältökysymyksiä, että ei ole pientäkään vaaraa avata ovea tällaiselle. Joten ensinnäkin luonnollisesti on selvää, että UK on lähtö EUsta vaikuttaa merkittävällä tavalla sääntelyyn, mutta kysynkin, miten tämä huomattava vaikutus tulee näkymään. Mitä me tässä ehdotamme? Sitäkö, että UK, Iso-Britannia sääntely, purkaa sääntelyä, niin se meidän pitää vähentää omia standardeja vai että nyt UK tällä hetkellä estää järkevää sääntöä. Meidän pitää olla selviä sen suhteen, mitä me haluamme ja miten tämä Brexit tulee vaikuttamaan sääntelyyn. Mutta sitten kohta vastaavuudesta täällä. Mielestäni vastaavuus on hieno järjestelmä ja toimii todella hyvin. Mietinnössä puhutaan kansainvälisestä yhteistyöstä. Se voisi, se voisi, sitä voitaisiin paremmin edistää kansainvälisiin sopimuksiin, jotka, joista neuvotellaan kolmansien maiden EU-välillä siis jonkinlaisessa vapaakauppapuitteissa vai missä yhteydessä. Kun esittelijä siis puhuu, tästä hän mainitsi, että meillä pitäisi olla kaksisuuntainen katu, eikä niin, että me pyrimme korkeampiin standardeihin ja yritämme, että muut tulevat mukaan. Näin minä kuitenkin näin vastaavuuden ja edelleenkin tukisin vastaavuutta entisessä merkityksessään. Sitten kohta yhdeksän siellä sanotaan, että EUn vastaavuuksien myöntämistä siitä puuttuu avoimuutta. No kyllä, niin kauan kuin sitä ei lopata sen enempää eikä heikennetä tätä järjestelmää. Sitten lopuksi kohtaan kymmenen Siellä sanotaan, vastaavuuspäätökset ja kansainväliset sopimukset pitäisi alistaa suhteellisuuteen ottaa huomioon EUn sekä kansallisten parasetu huomioon, mutta minä sanoisin, että pitäisi ottaa huomioon myös sisämarkkinoiden etuja pyrkiä suojelemaan sitä mielestä se myös sitten palvelee parhaiten kansalaisia, mutta ehkä tässä voitaisiin sanoa, että tässä tekstimuodossa kansalaiset menettäisivät mahdollisuuden rahoittaa osaa liiketoimintaansa ja tämän takia olisi parempi sallia räätälöidyt sopimukset Sitille. Joka tapauksessa on erittäin tärkeää, että kirjoitamme tämän hyvin selvästi ja sanomme, että meistä sisämarkkinoiden puolustaminen on se asia, jolla on merkitystä, mutta että vastaavuus pitäisi olla yksisuuntainen tie. Erityisesti Brexitin yhteydessä meidän pitäisi asettaa korkeammat globaalit standardit ja rohkaista sitten muita pyrkiä samaan. Kiitos. Te jo puhuitte, herra Coburn. Niin. No. no. I... Yeah. Mr. Coburn. Herra Coburn. First you are not using the microphone. So... Ensinnäkin, että käytetään edes mikrofonia, kukaan ei kuule. speak. Toiseksi puhutte silloin, kun annan puheenvuoron. Kiitos. Jos on jää aikaa lopuksi, te nimittäin jo puhuitte, niin kuin minä sanoin bit too Thank you. Uh, no niin. Ennen kuin komissio saa puheenvuoron, korostaisin itse joitakin kohtia, mielestäni olennaisia sellaisia. Mielestäni on erittäin hyvä, että esittelijä ottaa esille vastaavuusmekanismin parantamisen ja tarkastelun, ja tämä tietenkin kulkee siihen suuntaan. Tähän, tämä, tämä on mukana se loppupäätelmissä ja tässä keskusteltiin Brexit-johtoryhmässä parlamentissa. Tästä asiasta on siis konsensus olemassa ja on hyvä, että parlamentti menee hiukan pidemmälle, kun se laatii mm, mahdollisia eri elementtejä, mutta pari kommenttia minulta. Ensinnäkin me emme lähde liikkeelle nollasta, koska meidän pitäisi viitata siihen seikkaan, että EMIR-ehdotuksen myötä koskien kolmansien maiden keskusvastapuolia ja mitä tulee valvontaviranomaisten tar- uudistustarkasteluun, tarkasteluun, niin nämä ensimmäiset vaiheet on jo käyty. Mm, tässäkin kysymyksessä nollasta ajetaan liikkeelle ja hiukan pitäisi miettiä tämän ehdotuksen kohdalla sitä kysymystä, jota minä itse työstän, nimittäin keskusvastapuolet. Me vielä teemme tässä asiassa työtä, mutta parlamentin pitää kulkea johdonmukaisesti alkuperäisen ehdotuksen mukaiseen suuntaan, joten kyse ei ole vain johdonmukaisuudesta parlamentin komission välillä, vaan myös parlamentin sisäisten asioiden suhteen pitää toimia johdonmukaisella tavalla. Tämä on ensimmäinen kohta. Niin sitten toinen seikka. On hyvin tärkeää välttää sellainen väärinkäytös, joka ei varmaankaan ole esittelijän tarkoitus, mutta tämä keskinäisen vuoro tunnustamisen sääntö kohdassa viisi, sitäkin on otettu esiin Yhdistyneen kuningaskunnan puolelta. Ja ihan oikein herra Barnea on todennut, että Meillä ei ole tällaista automaattista tunnustamista olemassa. Sitä ei ole olemassa EU:ssa. Vastaus on eri asia, eikä on tämä EUn laajuinen toimilupa, mutta se liittyy sisämarkkinoihin ilman tätä toimilupaa. On sitten kansainvälisiä sopimuksia, jotka voivat sallia tietyn asteisen markkinoille pääsy, mutta tämä ei ole keskeinen vastavuoroisuus. Sitten on tämä vastaavuus vielä erikseen kun tarkastellaan vastaavuutta ja sen tarkistamista, eikä tätä esittelijäkään tarkoita näissä muissa artikoissa. Siis se ei tarkoita sitä, että olisi jonkin kyse jostain keskinäisestä vastaavuudesta, vaan puhutaan vastaavuudesta. Ja vastaavuus aina, niin kuin neuvostokin on todennut, on se aina yksipuolista. Luonnollisesti sen pitäisi perustua objektiivisiin perusteisiin prosessissa niin, että annetaan oikeastaan varmuutta myös neuvottelijakumppaneillemme jotta eivät joudu mikään mielivaltaisen prosessin kohteeksi, mutta sen ei pitäisi olla siis epäjohdonmukaista, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä olisi mitään muuta kuin yksipuolista toimintaa, joten tästä vastaavuudessa on kyse. Enkä usko, että tätä koskaan voidaan eri tavalla tulkita raamittaminen, strukturointi, se ei tarkoita sitä, etteikö tämä silti olisi yksipuolista. Ja vielä lopuksi, mielestäni uudelleen tarkastelu on välttämätöntä, mutta tietysti olisin aika varovainen, että sen suhteen, mitä meillä nyt on, meidän tarkastella kaikkia päätöksiä tästä josta puuttuu avoimuutta, varmuutta senkin takia, että tämä järjestelmä toimii, kun me neuvottelemme USA-kumppaneidemme kanssa. He, hehän innokkaasti sanovat, että älkää nyt kaikkea, säyttäkää jotakin. Minä meidän täytyy tietysti parantaa tätä ja uudelleen tarkastaa tätä kysymystä Brexitin valossa, mutta ehdottaisin kuitenkin, että oltaisiin vähän vähemmän radikaaleja ja kriittisiä sen suhteen, mitä meillä nyt on olemassa. Ja sitten lopuksi sitten asia, minkä muutkin ottavat esille. Jotenkin yet, hopefully yet. Kansallisten viranomaisten rooli on tärkeä ja yhteinen valvonta, se on ihan selvää. Me tarvitsemme, että äh, kansalliset viranomaiset soveltavat meidän sääntöjämme johdonmukaisesti koska meillä on myös yhtenäiset säännöt ja tämä liittyy myös valvontaviranomaisiin. Ei pidä vain kehittää yhteistyötä, vaan edistää valvonnan lähentymistä ja pyrkiä varmistamaan se, että meillä on yhden, yhtenäinen sääntöjen täytäntöönpano. Se on tärkeä käsite. Tämä pitää ottaa huomioon, kun otetaan huomioon käytännön kysymykset jotka liittyvät näihin tyhjiin osakkeisiin ja muihin, joista on keskusteltu Brexitin yhteydessä. Ja yksi syystä, miksi pyritään parantamaan vastaavuutta, niin tätä kautta voidaan tarttua myös mahdollisiin porsaanreikiin ja mm, puutteisiin. Kyse ei ole vain, myös ohjeistustamme, mitä tulee valvontaviranomaisiin ja mitä tulee esimerkiksi sit siihen, miten ohjeistetaan sijoitusyrityksiä ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat tärkeitä elementtejä ja neuvottelijat varmasti ottavat ne kunnolla huomioon, kun laativat lopullista tekstiä ja kompromisseja. Jos, niin, jos muita on, niin herra Kouvun ensin sitten komissio. Um, no, minä järkyttyin siitä, mitä edustaja Scott Keito sanoi. Hänen pitäisi olla valittu tänne brittiedustajana, joka taistelee Iso-Britannian etujen puolesta. Ei hän ole täällä taistelemassa eurooppalaisen järjestelmän ja projektin puolesta, mutta siltä se nyt kuulosti. Ja tämä on todella huolestuttavaa. Hän ei halua mitään erityisdiiliä, hän ei halua, että britit selviävät hyvin näistä neuvotteluista. Ja vaikuttaa että tämä koko projekti. Eli se, mikä on tärkeää, on se, mikä on tärkeää projektille, ei Euroopan ihmisille. Eli tässä intresti on puhtaasti tämä eurooppalainen projekti, jossa kaikki äh, huolehtivat omista eduistaan, mutta ei Euroopan äh, ihmisten äh, eduista. Ja tässä on nyt paljon suurta pelkoa, koska britit lähtevät ja briteillä on paljon rahasta ja investoivat paljon ja niin edelleen. Meillä on Lontoon City ja paljon muuta, joka antaa meille etulyöntiaseman Tuntuu siltä, että pelkäätte, että kun me lähdemme, asiat ovat hyvin Unkarille ja monet muut maat, kuten Unkari, Tsekki ja ehkäpä jopa Ranska, ehkäpä haluavat lähteä ja liittyä Iso-Britannian joukkoon. Olette kiinnostuneempi projektista kuin Euroopan kansojen intresseistä ja brittien diili tulee olemaan paljon parempi kuin tämä. En todellakaan usko, että hän on britti. Ihan uskomatonta, että hän ylipäätään on täällä. Niin varmasti kyllä tiedätte, että Euroopan parlamentin jäsenet perussopimusten mukaisesti edustavat EUn kansalaisia, ei vain omia jäsenvaltioita. Näin tämän perussopimuksessa. Niin, te olette nyt puhunut todella paljon. Molli, puheenvuoron. Jossa on vasta se, mitä Coburn sanoi. Jos ajatellaan tuota relevanttia osuutta keskusteluun, no tietysti EUn vahvuus on hyväksi EUn kansalaisille. Ja no, ei tässä ole mitään konsulttisuudelle, että minä edustan tuota viittä, euro, viittä miljoonaa kakkoseurooppalaista ja teen kaiken Euroopan hyvyyden eteen. No, hän ei nyt huomaa, että molempia asioita samaan aikaan no, ihmisten etujen mukainen toiminta toteutuu, kun meillä on vahvaa rahoitushallintoa, kun puolustamisessa markkinoiden eheytteistä olen tehnyt täällä tänään. Thank you. Now, uh... Kiitos. Sitten komission edustaja herra Selvänä mm, johtaa FISMA. Kiitoksia. Palaan. Niin kolme kohtaa oikeastaan. Mietintöluonnoksessa ei oteta huomioon kaikkia ehdotuksia, joita on tehty vuonna 17, mitä tulee EMIRiin, äh, esitedirektiiviin, benchmark-kysymyksiin ja niin Paljon on tehty kyllä ja on tärkeää viitata näihin kysymyksiin. Sitten toinen asia, vastavuoroinen ulottuvuus. Vastaavuus käytännössä osoittaa, että monissa, monta kertaa ei voida keskinäistä tunnustamista saada aikaan monillakaan alueita niin, että sitä voidaan myös valvoa. Hallitus ei ole siis aivan oikein, niin kuin tässä on kirjoitettu, että vain sopimuksen myötä voidaan saavuttaa vastavuoron järjestelmä. Päinvastoin käytäntö osoittaa, että Tämä on eri, kun ajatellaan vaikka MIP-päätöksiä tehtiin 2017 vuoden lopulla, kauppankäynnistä USA kanssa osoitti juuri tämän. Sitten kolmanneksi Sveitsin päätös ei ollut ollenkaan sattumavaraista, koska tässä viitattiin neuvotteluun, käydään Sveitsin kanssa asiasta, joka liittyy täytäntöönpanoon, joka on ratkaisevan tärkeä kysymys tässäkin yhteydessä, joten Tämä liittyy tähän. Tämän takia päätös se liittyy näin lyhyt ajanjakso. Kiitos esittelijä. I want to thank all my kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille kommenteista. Ja vastaisin niin, no Permosille sanon, että, tai missä kohtaa sanon, että olen irlantilaismeppi, en mistä mainitsen missään kohtaa, kyllä tämän huomioon tässä väitöstyössä on ymmärtää tämän, että että tuossa luonnoksessa otetaan huomioon perspektiivi, että saataisiin laaja tuki valiokunnassa tehtäisiin asioita tulosuuden eteen. Tämä ei nyt perustu mikään itsekkäiseen strategisiin intresseihin missään jäsenvaltiossa. Halutaan ymmärrä tämän sillä. No tätä, koska tällainen voisi olla oikeudenmukainen, jos ajatellaan näitä asioita. Mutta haluan vastata nyt tuohon, mitä sanoit. No tuossa oli väärä tulkinta kysymyksen, jota esitin alussa, kun sanoin, että lisätään tarkoituksenmukaisuutta. Onko järjestelmä tarkoituksenmukainen kysymysmerkki? Se ei ollut mikään kannattava kysymys, joten tästä on myös selvästi esitin kysymyksen siis. Ei se ollut toteamus. Eli en ehdota, että radikaalisti poikettaisiin nykyjärjestelmästä, vaikka osa nyt tämän väärin ihan tahallaan. Ehkä pitää parantaa sanamuotoja tuossa ehdotan, että nyt mukautetaan sitä, mitä meillä tällä hetkellä otetaan huomioon. Se, että saadaan parlamentaarista valvontaa, nämä ei päätöksentekoa, vaan valvontaa. Kaikki on tästä on samaa mieltä. B pitää varmistaa, että menettely on selvä kaikille hakijoille, niille, jotka ovat päätöksentekoprosessissa mukana ja Ja se pitää varmistaa, että uudentavastelumekanismi on mukana, joka on myös selkeä. Tällaista ei ole tämänhetkisessä järjestelmässä ollenkaan mitään näistä. Ja minusta on hyvin, hyvin tärkeää, että siirrymme kohti parlamentaarisen valvonnan asemaa osoittaa niitä päätöksiä, joita tehdään. Me emme, ei niin, että me teemme päätöksiä, vaan niin, että on valvontaa päätöksenteosta. Ja se auttaisi minusta kaikkia kolmansia maita, jos ajatellaan niiden suhteita meihin. Sitten keskeinen tunnustaminen. Tietysti EU-ssa meillä on tuo eu toimilupa, joka on selvä järjestelmä. Kukaan eu ulkopuolinen ei sitä voi saada. Se on meidän järjestelmämme. Ja jos ei ole EUn jäsen, niin sitten tuottotoimilupa ei saa. Samalla tapaa meillä on vastaavuusjärjestelmä ja puhumme siitä, miten se voidaan parantaa, mutta on esimerkkejä keskinäistä tunnustamisesta, joita olemme hyväksyneet esim. Keskinäinen tunnustaminen, sitä tapahtuu jo usealla osalla, kuten vakuutusala, toimitaan Yhdysvaltain kanssa. Tuo on esimerkki keskinäisestä tunnustamisesta. Ja on niin, että aikoinaan katsottu tehtiin merkittävää sopimusta Yhdysvaltain kanssa ja silloin puhuttiin siitä, että olisi tämmöinen luku, joka käsittelisi rahoitusasioita, joten minä ehdotan korsa 5 ja no Fernandes, sitä pitää ehkä muokata selkeämmäksi, niin siinä sanon, että tämä ei ole radikaali, tässä ei ole kyse radikaalisesta, radikaalista muutoksesta, vaan siitä, että tosi parempi rakenne tuossa kehyksessä. Jos se voidaan saavuttaa, niin se olisi hyvä sitten esis versus kansalaiset toimivalliset viranomaiset täytäntöönpäätökset tehdään NCA-tasolla. Siellä tieto on, siellä asiantuntijuus on, kaikki sen hyväksymme. Ja varmasti on poliittinen kysymys, sen ymmärrämme kaikki. Miten saadaan tuo tasapaino sitten kuntoon? Ja olen sitä ehdottanutkin, jos ajatellaan olemassa olevaa prosessia kansallisessa toimivaltaisissa viranomaisissa. Tuolla tapaa meidän vastaavuuspäätöksemme tehdään tällä hetkellä. Pitääkö sitä muuttaa? No, olen valmis keskustelemaan siitä, mutta tämä on poliittinen kysymys, se voidaan hyväksyä. Tasapaino pitää saada oikein kaikkien osapuolten välille. Haluan kiittää kollegoita, jotka voivat sanoa, että tämä luonnos on tasapainoinen ja että keskustelu pitää vielä eteenpäin mutta haluan tehdä yhteistyötä ja varmistaa saada hyvä lopputulos. En halua, että mietinnöstä tulee jonkinlainen vastapaino olemassa olevan neuvottelulle Brexitistä. Se ei ole intresseissämme, eikä ole intresseissä, se on ihan selvää, mutta haluan, että olisi enemmän avoimuutta päätöksentekoprosessissa ja suurempi rooli tälle parlamentille jatkossa. Ei voida hyväksyä nyt, että tärkeitä päätöksiä tehdään kolmansien osalta ilman legitiimiä tarkistusta ja ilman parlamentaarista valvontaa. Jos se saavutetaan, niin uskon, että se on hyvää työtä. Ja komissio raportin vuonna sen myötä meidän pitäisi ottaa huomioon sekin. Siinä avauspuheenvuoron puheenjohtaja odotan innolla kollegoiden kanssa. Ja odotan laajaa tukea, ja enemmistöä tälle myös. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Aikataulu on seuraava. Yksi asia vielä unohdin. unohdin. Minun piti pyytää anteeksi herra Foxin puolesta ja hän antoi minulle kopion hänen huomioistaan. Hän on ECR-varjoesittelijä, joten haluan tämän vain pöytäkirjoihin ja arvostan kovasti hänen huomioitaan. Unfortunately, we the remarks because... Nyt emme niistä tiedä, koska niitä ei meille lähetetty, mutta pyydämme kopiota niistä hyvä. Aika raja tarkistukselle ensi viikon torstai, tai torst, ensi torstaina. Sitten me käsittelemme tarkistuksia 28. toukokuuta ja äänestämme Ekonissa 18.19. kesäkuuta. Täysistunto vahvistetaan. Todennäköisesti se on syyskuussa. Nyt kokous päättyy ja huomenna aloitamme kello 11. Kiitos.